Hello and So now we will have colleagues the explanation. Sitten äänestysselitykset. budjetista 2012 alamme. Herra Fox haluaisi selittää omaa äänestämistään. Thank you, Mr. President. Today's vote on the budget represents... Kiitoksia puhemies. Tämän päivän budjettiäänestys on